puhemies. Kollegat, seuraava asia esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat koskien Guantanamon vankien uudelleen sijoittamisessa ja Guantanamon sulkemisessa tapahtunutta edistystä. Ja käännön ensin neuvoston puoleen. Ministeri, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kuten te tiedätte, Euroopan unioni on tyytyväisenä pannut merkille lupauksen, jonka presidentti Obama teki Guantanamon keskuksen sulkemisesta – kun hän, ast, hän virkaan puheessaan antoi tämän lupauksen ja myöhemmin vahvisti sen, ratifioi sen Euroopan unionin ja jäsenmaiden ja USAn yhteisessä julistuksessa 15. kesäkuuta viime vuonna. Me kannatamme sitä, että laillisuutta ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin aina ja kaikkialla. Ja tuossa julkilausumassa Yhdysvallat sanoo olevansa samaa mieltä. Niinpä tämän seurauksena tuntui mahdottomalta, että Guantanamon vankilaa pidettäisiin vielä avoinna. Toisaalta tämä myös muotoutui yhdeksi propagandistiseksi tekosyyksi, jota Al-Qaida kaikkein eniten käytti. On totta, että vuoden varoaika on jo kulunut loppuun, mutta on myös totta, että hankaluuksia on. Voimme antaa niistä esimerkkejä, mutta joka tapauksessa aikaisempien Jemenin Esimerkiksi jotkut jemeniläiset vangit eivät voi palata Jemeniin välittömästi. Ja huomaamme myös, että Yhdysvaltain sisällä tämä on hyvin kontroversiaalinen kysymys. Olemme kuitenkin tyytyväisiä siitä, että presidentti Obama ja Yhdysvaltain hallitus edelleen haluaa sulkea Guantanamon keskuksen siitä huolimatta, että kongressissa, republikaanisessa puolueessa ja jopa demokraattien keskuudessa on kovasti vastustusta. Jotkut Guantanamon vangit ovat joka tapauksessa päässeet sieltä pois ja heidät ö, tuomitaan Yhdysvaltain oikeusistuimissa. Yksi esimerkki on Jalid Seid Mohammed, joka ö, oli 11.9. terrori-iskuissa mukana. E, hänet on vapautettu e, Yhdysvalloissa syntyneen levottomuuden siitä huolimatta. Me olemme koko ajan olleet yhteyksissä Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltain erityislähettiläs Stamford, joka teki äskettäin vierailun Brysseliin ja joka oli aikaisemmin vastuussa Yhdysvaltain ja EUn suhteista. Ja nyt hänen tehtävänään on nimenomaan Guantanamon sulkemisen hallinnointi. Hän siis vieraili Brysselissä ja ihmisoikeusdialogin puitteissa, jota me käymme USAn kanssa säännöllisesti, hän siellä tuli esille Euroopan unionin huoli liittyen niin sanottuihin militaarisiin komiteoihin eh, ilman tuomiota siis vangittuihin henkilöihin ja toimme esiin myös oman vahvan kantamme kuolemanrangaistusta vastaan. Nämä ovat erittäin selkeitä ja erittäin voimakkaita kantoja, jotka EUlla on suhteessa Yhdysvaltoihin. Kuvittelen myös, että transatlanttisen dialogin puitteissa ja parlamentaarikkojen välisten suhteiden puitteissa te olette varmasti pitänyt yllä samoja periaatteita. Euroopan unioni on täyttänyt tämän sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Tämä sopimus, joka siis kiteytyi tuohon yhteiseen julkilausumaan 15.6. Ja on olemassa jäsenmaita, jotka ovat jo suostuneet ottamaan vastaan henkilöitä, jotka ovat Guantanamossa vankeina. Ja tällä hetkellä lukumäärä, joka meillä on käytettävissämme, on seuraavan kaltainen. Euroopan maat, EU-maat, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan näitä vankeja, mukana myös Sveitsi, niin tämä lukumäärä on noin 16 tällä hetkellä. Te tiedätte myös, että päätös siitä, että otetaan vastaan Guantanamon vanki, on ilman muuta jäsenmaiden oma asia. Mekanismi, jonka Euroopan unionin sisäministerit hyväksyivät, konkreettisesti ilmentää tätä halua auttaa Yhdysvaltoja. Ja on myös ilmaus meidän halustamme todellakin sulkea tämä Guantanamon vankileiri, joka on aivan perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien vastainen ja Euroopan unionin täytyy tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, jotta tämä tulisi mahdolliseksi. Voimme, meidän täytyy mahdollisuuksiamme mukaan auttaa ja tehdä mm, jokaisen jäsenmaan yksittäisiä ja suvereeneja päätöksiä näiden vankien mahdollisesta vastaanottamisesta. Tällä hetkellä voimme sanoa, että 242 vankia oli Obaman virkaan astuessa siellä Guantanamossa. 44 heistä on jo vapautunut. Tämän vankileirin tai pidätyskeskuksen olemassaolo on vakava ongelma transatlanttisille suhteille. Ja tässä yhteisessä julkilausumassa, joka koskee Guantanamon sulkemista, siihen liittyi yhteisymmärrys siitä, että tällaista ei enää tulevaisuudessa tapahtuisi. Tämä on tietenkin luonnollisesti se peruslähtökohta ja asenne, joka Yhdysvalloilla on, ja se on vaikuttanut EU:ssa siihen, että me, että Yhdysvaltojen ähm, vanki, vankipolitiikka suhteessa Guantanamoon on siis muuttunut. Kuten olemme jo tuoneet esille. Tämäkin käy ilmi yhteisestä julkilausumasta, Yhdysvaltain ja EUn yhteisestä julkilausumasta. Me haluamme luoda ja, ja eh, panna merkille yhteiset periaatteet terrorismin vastaisessa taistelussa. Tämä liittyy myös tuohon samaiseen julkilausumaan. Meillä EU:ssa on voimakas intressi Guantanamon sulkemiseen ja olemme tyytyväisiä siitä, että presidentti Obama edelleen pitää kiinni sitoumuksestaan näin tehdä. Kiitos ministeri. Seuraavaksi komission jäsen. Madam President, honorable members of... Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Euroopan unioni ja myöskin Euroopan komissio on jatkuvasti vaatinut, että Guantanamon vietyskeskus suljettaisiin, kuten ministeriö sanoi, Euroopan unioni loi kaksivaiheisen puitteiston Guantanamon sulkemisen tukemiseksi. Ensinnäkin oikeus- ja sisäasiain neuvoston julkilausuman kautta ja toiseksi Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen yhteisen julkilausuman kautta, joka liittyy Guantanamon sulkemiseen. 15. kesäkuuta 2009. Neuvoston loppupäätelmät ja yhteen julkulausuma selkeästi osoittaa, että entisten vankien vastaanottaminen ja niiden laillinen status on EU-jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa. Entisillä vangeilla on mahdollisuus uudelleen sopeutumisjärjestelyihin EU-jäsenvaltioissa tässä tämän julkilausuman puitteissa 16. kesäkuuta neuvoston puheenjohtaja kirjoitti Yhdysvaltain vastaavalle viranomaiselle ja tässä Euroopan unionin eh, antoi epävirallisen asiakirjan, jossa käsiteltiin kansainvälisen oikeuden periaatteet, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan. Siinä on selkeitä lausuntoja liittynyt liittyen oikeudenmukaisiin oikeudenkäyntiin, pääsyyn oikeusistuimiin, pidätykseen, siirtöön ja kidutuksen kieltä kotoon. Niistä on keskusteltu vuoropuhelussa liittyen terrorismin torjuntaan ja kansainväliseen lainsäädäntöön. Komissio on sitä mieltä, että nämä vuoropuhelut ovat tärkeitä, koska tällä tavoin pystytään paremmin ymmärtämään, miten terrorismin torjunnan täytyisi kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta, kansainvälistä oikeutta, erityisesti kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja pakolaisoikeutta. Kuten jo sanottu, Euroopan unioni vastustaa kuolemanrangaistusta ja on puuttunut tilanteeseen kolmansissa maissa, myöskin Yhdysvalloissa yrittänyt estää ihmisten teloittamisen. Komissio aikoo ryhtyä toimiin, jos Guantanamon entinen vanki tuomitaan kuolemaan Yhdysvalloissa komissio on tyytyväinen presidentti Barack Obaman päätökseen Guantanamon sulkemisesta ja toivoo lisätoimenpiteitä tulevaisuudessa. Kiitos sitten puhujat poliittisten ryhmien puolesta. Ensiksi herra Salafranca, EPPD-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvä neuvoston jäsen, arvoisa komission jäsen, haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti on antanut käsityksensä eri päätöslauselmien muodossa tästä Guantanamon tilanteesta. Herra Obama, presidentti Obama virkaanastujaisissaan sanoi sitoutuvansa Guantanamon pidätyskeskuksen sulkemisen yhdessä vuodessa 22. tammikuuta. Tämä aika kului loppuun ja usein politiikassa on helpompi tehdä lupauksia kuin pitää nämä lupaukset. Tämä on osoitus siitä. Mutta kuten puheenjohtajavaltion edustaja juuri sanoi, herra Obaman henkilökohtainen edustaja on käynyt Euroopassa ja keskustellut useiden jäsenmaiden kanssa ja EUn edustajien kanssa ja on tosiaan vienyt tätä asiaa eteenpäin. Tässä on syntynyt ongelma, joka liittyy e, Yhdysvaltojen aikaisempaan hallintoon ja Euroopan unionin täytyy tietysti tehdä yhteistyötä USAn kanssa, mutta tiettyjen puitteiden vallitessa, nimittäin meidän jäsenmaitemme turvallisuuden, turvallisuuteen liittyvien ehtojen vallitessa. Haluaisin muistuttaa joidenkin jäsenmaiden tekemistä päätöksistä mukana myös tämänhetkinen puheenjohtajavaltio oma maani Espanja. Haluaisin kysyä Espanjan puheenjohtajavaltion edustajalta, aikooko se tehdä jotain lisätoimia pyrkiäkseen harmonisoimaan jäsenmaiden vastausta näihin ongelmiin, jotka konkreettisesti ovat Jemenissä tulleet esille? Vai aikooko se jättää tilanteen siten, kuten sisä- ja oikeusministerit ovat yhdessä päättäneet? Viimeinen kysymys, arvoisa puhemies onko totta, että sata noista yli 190 vangista, jotka siellä vielä on, on lähetetty alkuperämaihinsa tai kolmansiin maihin, ja että 40 tulee Yhdysvaltain oikeusistuimien eteen, mutta että siellä olisi vielä 50 vankia, joita ei voida vapauttaa, koska ei ole olemassa tarpeeksi takeita siitä, ei ole tarpeeksi todisteita, että he voisivat laittaa, heidät voisi laittaa eteen, mutta he ovat niin vaarallisia Yhdysvaltain äh, hallinnon mukaan, että heitä ei voi vapauttaa. Haluaisin kysyä komissiolta ja neuvostolta, mitä mieltä te olette näiden 50 henkilön tilanteesta, jotka eivät Yhdysvalloissa joudu oikeusistuinten eteen? Kiitoksia. Kiitos sitten SD-ryhmän puolesta Rova Gomes, kaksi minuuttia. Bush mas não teria sido possível sem a ajuda da... Bushin hallitus, siis Guantanamo ei olisi voitu saada aikaan, el, jollei Euroopan unioni olisi vaiennut ja liittoutunut meidän on kuitenkin yritettävä sulkea tämä synkkä luku historiassamme. Transatlanttinen yhteistyö, taistelu terrorismia vastaan, kaikki nämä asiat liittyvät toisiinsa niin, että voimme saada aikaan yhteisen eurooppalaisen vastauksen, mitä Guantanamon pidätyskeskukseen tulee. Olemme kuitenkin tähän saakka saaneet aikaan jäsenvaltioiden ja Yhdysval- joidenkin jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välillä kahdenvälisiä sopimuksia. Jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet yhteistyötä, kuten Romania, Saksa, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta – ja kysymys on yhteisestä ulko- ja turvapolitiikasta. Jos katsotaan 24 artiklaa Lissabonin sopimuksessa, niin sen perusteella meidän pitäisi tehdä jotain. Meidän pitäisi osoittaa, tai jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa yhteistä poliittista solidaarisuutta. Ja korkealla edustajallahan on aloiteoikeus, ja 23 artiklan mukaan meidän pitäisi saada aikaan aitoa eurooppalaista politiikkaa niin, että Guantanamo suljettaisiin mahdollisimman pian ja annettaisiin tukea, mitä tulee sosiaaliseen kotouttamiseen, mitä niihin vankeihin, jotka on palautettu, ja heillä pitäisi olla mahdollisuus myös perheiden yhdistymiseen. Oma maani oli pioneeriasemassa tarjotessaan apua, jotta saataisiin kaikki tämä aikaan. Ja olemme jo nyt vastaanottamassa ihmisiä, joita epäoikeudenmukaisesti lähetettiin Guantanamon vuosiksi. Kiitos nyt sitten Alderyhmän puolesta edustaja Ladford. Kiitoksia puhemies. On aika, että Euroopan hallitukset aktiivisesti osallistuvat jossain vaiheessa laittomiin luovutuksiin ja pidätyksiin. Toiset antoivat selusta tukea, toiset sulkivat silmänsä. Ei tämä ole asia, joka tapahtui ainoastaan siellä Atlantin toisella puolen. Siksi tämä on tärkeää. MEPit ovat jo pitkään vaatineet Guantanamon sulkemista ja olemme iloisia presidentti Barack Obaman päätöksestä ja ymmärrämme kyllä, että kestää kauan ennen kuin Bushin sotku saadaan siivottua, mutta siellä on vielä valitettavasti 200 ihmistä. Halit Chik Mohammedin tuomio esimerkiksi oli hyvä asia. Paras tapa on terroristeilla on viedä heidät oikeuden eteen. Me ajamme vastustaa Kiinan uhkia. Ei ole hyötyä siitä, että että Yhdysvallat ei pysty ratkaisemaan näitä kahdeksaa tapausta. Eräs henkilö, jonka vaimo ja lapset asuvat, ovat, brittejä asuvat Lontoossa, on vieläkin hankalassa tilanteessa Guantanamossa. Yhdysvalloissa mietitään, että hänet ehkä palautettaisiin hänen kotimaahansa Saudi-Arabiaan hän on joutunut kidutuksen kohteeksi ja tämä olisi tietenkin kovin hyödyllistä. Tällä tavoin hän ei voisi todistaa yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimien edessä. Olemme iloisia siitä, että Guantanamoa aiotaan sulkea, mutta me vastustamme sotilas

on täysin selvää että guantnamo edelleen on räikeä epäoikeudenmukaisuuden symboli ja euroopan unionin intresseissä on että se suljetaan. me ilmaisimme tämän mielipiteemme jonka euroopan parlamentti on myös viime vuoden helmikuussa kannanotossaan päätöslauselmassaan

Kiitos rouva puhemies. Sen valossa, mitä edustaja Hautala juuri sanoi, tunnen tarvetta sanoa, että ei ole minkäänlaista vankkaa näyttöä siitä, että on, olisi olemassa minkäänlaisia salaisia pidätyskeskuksia Euroopassa – ainakaan mitä tulee Puolaan. Jos palaan sitten Guantanamo-kysymykseen, niin on merkittävää, että me puhumme ylipäänsä tästä sellaisena aikana, jolloin Obaman, Obaman hallitus hallitsee voisimme nähdä aivan selvästi, että tässä ei ole pelkästään kysymys George Bush juniorin politiikan kauheista seurauksista, vaan kysymys on paljon monimutkaisemmasta asiasta. Ja sanon tämän siksi, että Espanjan hallituksen edustaja, joka puhuu neuvoston puheenjohtajana, puhui nykyisestä Amerikan kannasta. Haluaisin myös sanoa, hyvät naiset ja herrat, että on aivan hyvä asia se, että Euroopan unioni keskustelee terrorismin uhreista myös. Voisitteko vastata Rova Hautalan kysymykseen? Hyväksyttekö, että hän esittää teille kysymyksen? Pani przewodnicząca, puhemies, halusin, tai yksinkertaisesti viittasin siihen, mitä arvoisa kollegani vihreistä sanoi. Siis Rova Hautala, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies,

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Minä erittäin, olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti uudelleen käsittelee tätä Guantanamon pidätyskeskuksen sulkemista ja haluan yhtyä niihin, kaikkiin niihin kollegojen kollegoihin, jotka täällä vaativat päättäväisiä toimia EUlta ja EUn jäsenmailta. Tämä on todellakin suuri ongelma transatlanttisessa yhteistyössä. Melkein 800 henkilöä lukuisista eri maista on ollut siellä sen olemassaolon aikana ja on erittäin paljon todisteita siitä, että siellä on kolte, kaltoin kohdeltu näitä henkilöitä. Suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista ei ole tähän mennessä halunnut katsoa tätä asiaa silmiin, mutta kuitenkin eivätkä ole ilmoittautuneet ottamaan vastaan näitä Guantanamon vankeja, on mielestäni suuri häpeä. Meidän täytyy kantaa yhteinen vastuumme ja oma vastuumme tästä, siitä, että ihmisiä on laittomasti vangittu. Ja ehkä vielä yksi ajatus tähän loppuun. Guantanamon käyttö kidutusvankilana on erittäin suuri rike alkuperäistä sopimusta vastaan. Ja ehkä rouva Ashton ja muut ulkopolitiikan erikoistuneet henkilöt joutuisivat, haluaisivat antaa Guantanamon takaisin Kuuballe vihdoinkin. Kiitos. Sitten EFD-ryhmän puolesta herra Natras minut. Kiitos puhemies. Tulen Länsi-Midlandista joka on Tipton Talibanin kotipaikka, ja hän on ollut Guantanamossa minun täytyy olla sitä mieltä, että kun ihmisiä viedään toiseen maahan ja pidätetään siellä ilman, että minkälaista oikeudellista valvontaa on ja että he joutuvat sitten ulkomaiseen vankilaan, se on uhka vapautta, demokratiaa, vastuullisuutta ja luonnollisia ihmisoikeuksia vastaan. Voisin antaa teille kokonaisen luettelon brittikansalaisista, jotka on pakotettu vankilaan tällä tavoin tosiaan sellaisiin vankiloihin, joiden olot ovat kurjia, e, ei pelkästään mitä tulee CIAhan, vaan myös EU-jäsenvaltioihin eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla, jonka tämä parlamentti on saanut aikaan. Ennen kuin tuomitsette Yhdysvallat, katsokaa peiliin ja nähkää itse oma tekopyhyytenne. Kiitos. As a non Ja sitten NI-ryhmästä herra Obea Maija minuutti. Kiitoksia puhemies. Guantanamon sulkeminen on varmastikin merkki siitä, että Yhdysvallat ihmisoikeuksien rikkomisen terrorismin torjunnan, torjunnassa joutuvat myöntämään. Olen iloinen tästä. Minun mielestäni Euroopassa on keskusteltava näistä asioista, koska entinen vanki voi Schengenin takia päästä mihin tahansa jäsenvaltioon. Ensin on kuitenkin sel- vitettää useita asioita. Tämä ei ole haidatallista, herra Scholz. On katsottava riskitaso vastaanottavalle maalle, on myöskin katsottava millainen suhde vangilla on tähän jäsenvaltioon ja lisäksi on selvitettävä, miksi tämä vanki ei voi saada paikkaa Yhdysvalloista. Kiitos ja sitten yksittäiset puhujat ensimmäiseksi edustaja Coelho, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente. Kiitoksia puhemies. Arvoisa puheenjohtajavaltion edustaja, hyvä komission jäsen, Guantanamo oli yksi suurimmista virheistä, joita Bushin hallinto teki. Se rikkoi kansainvälisiä sopimuksia vastaan, kuten kidutuksen vastaista sopimusta vastaan, ja siellä on epäinhimillistä kohtelua ja kaltoinkohtelua harrastettu myös. Se rikkoo vastoin sopimusta, jossa kielletään pakkosiirrot. siirrot siellä on myös harjoitettu kidutusta. Obaman hallinto on aivan oikeassa, kun se sanoo, että on perustavanlaatuisen tärkeää että sulkea Guantanamo, jotta Yhdysvallat saavat sen moraalisen auktoriteetin, jonka ne menettivät käyttäessään oikeudenvastaisia keinoja terrorismin vastaisessa taistelussa. Obaman päätös hänen astuessaan virkaan valkoisessa talossa jotta jolloin hän ilmaisi Guantanamon sulkemisen ja ilmoitti siitä. Tämä tehtävä ei ole helppo ja kongressi on asettunut vastahankaan. Euroopan parlamentissa me olemme aina olleet erittäin, ähm, erittäin eri mieltä äh, transatlanttisesta strategisesta, mutta me olemme olleet hyvinkin yhtä mieltä tämän, tästä asiasta Guantanamon sulkemisesta, vaikka neuvosto oli jakautunut Irakin sodan suhteen. Se oli kuitenkin yksimielinen, kun ulkoministerit päättivät Guantanamon sulkemisen vaatimisesta. Kuten herra Salafranca jo sanoi, monet jäsenmaat ovat ilmoittaneet ottavansa vastaan näitä Ähm, entisiä Guantanamon vankeja, muun muassa Alankomaat ja Iso-Britannia. Nämä ovat jäsenmaiden omia päätöksiä, mutta äh, näissä täytyy kuitenkin pohjata eurooppalaiseen koordinaatioon, koska EU:ssa on kuitenkin vapaa liikkuvuus ja siksi meidän täytyy vaihtaa keskenämme tietoja. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja ja arvoisa komission jäsen, olen huolissani tilanteesta, joka edelleen jatkuu. Haluan tehdä teille yhden kysymyksen. Mitä te luulette, että EU voisi tehdä edesauttaakseen sitten tämän päätöksen toimeenpanoa? Mitä sellaista on, mitä me voisimme tehdä, mitä emme tee? Eh, ja mikä estää sen, että me auttaisimme tämän asian ratkaisemista? Edustaja Munis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. una... Kiitoksia puhemies. Guantanamo oli sekä oikeudellinen että humanitaarinen katastrofi se oli eh, Bushin hallinnon, esimerkki Bushin hallinnon unilateraalisesta lähestymistavasta ja kansainvälisen oikeuden halviksimisesta. Sen jälkeen on ollut paljon korjattavaa ja Obama on korjaamassa Bushin hallinnon jälkiä. Kun eh, Obama päätti Guantanamon sulkemisesta. Tämä oli erittäin rohkea päätös, jolla Yhdysvallat saa takaisin legitiimisuutensa maailman edessä mutta hänen itse asettamansa määräaika 22. tammikuuta on kulunut umpeen ja edelleen siellä on 192 vankia. Euroopan unionin hallitukset, jos he, ne todella haluavat luoda todellisen strategisen transatlanttisen suhteen, heidän täytyy tukea Obaman päätöstä, presidentti Obaman päätöstä ja paras tapa tukea sitä on ottaa vastaan Guantanamon vankeja. Espanja ja monet muut Euroopan unionin jäsenmaat niin tekevät 15.6. julkilausuman perusteella. Se tarjoaa hyvät puitteet vankien mahdolliselle vastaanottamiselle. Vaikka nämä ovatkin jokaisen jäsenmaan suvereeneja ja unilateraalisia päätöksiä, meidän täytyisi kuitenkin toimia yhdessä ja solidaarisesti Euroopan unionissa koska me olemme yhtä mieltä tästä päätöksestä ja parlamentti on tuonut tämän asian esiin erity, eri tilaisuuksissa erityisesti sosiaalidemokraattinen ryhmä. Kyse on 50 vangista, jotka ovat valmiita vapautettaviksi. Meillä on olemassa tietojen eh, Euroopan unionin ja Schengen-alueen sisällä. Meidän täytyisi liittää tähän vielä tietojen ja kokemusten vaihto siitä, mitkä ovat ihanteellisia sosiaalisen eh, insertion strategioita tällaisille henkilöille. Kiitos. Sitten edustaja Feigl minuutti. Obema predstavnikoma sveta in komisije za... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kumpaakin eh, sekä neuvoston että komission edustajaa proaktiivisesta lähestymistavasta Guananamon suhteen. Guantanamo on eh, anomalia ja häpeäpilkku ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja ehkä olisi mahdollista, oli mahdollista ymmärtää sitä vähän paremmin aluksi, mutta nyt tämä on jatkunut jo pitkään ja se on todella niin pilkku meille kaikille, jotka uskomme sellaisiin arvoihin, kuten ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioitukseen. Tänä aamuna esimerkiksi luin Guantanamon Joint Task Force järjestön äh, kirjoituksen ja me pitäisi jopa ehkä hiukan virnistellä sille, jos se olisi niin vakava äh, aihe. Ja on aika sanoa Obamalle, että sulkekaa tämä häpeällinen vankila ja lopettakaa tekopyhä. Rouva euh, Minä toivoisin myös, että teemme kaikki Euroopan tasolla, jotta tosiaan voitaisiin kannustaa Euroopan jäsenvaltio, EUn jäsenvaltiota kantamaan vastuunsa. Siis tässähän on kysymys uhreista ja sellaisista henkilöistä, jotka on otettava vastaan Euroopan alueella. Mitä Guantanamon sulkemiseen tulee, niin se ei kuitenkaan ole loppu, ei Yhdysvalloissa eikä Euroopassa, mitä tulee terrorismin vastuuseen, vastaiseen toimintaan mitä tulee sotilastuomioistuimiin ja niin edelleen, siis Guantanamon äh, vangithan eivät Euroopassa ole pudonneet taivaasta. Rouva Hautalahan puhui aivan oikein, siis 22. joulukuuta siitä, mitä Liettuassa sanottiin mielestäni, niin se on aivan aivan esimerkillistä ja sen täytyy olla esimerkkinä, koska tästä laittomasta toiminnasta Euroopan mantereella ei ole otettu oppia. Tämä on komission neuvoston työtä. Meidän täytyy vetää kaikki johtopäätökset siitä, mitä on tapahtunut, mitä näihin laittomiin toimiin tulee. Ja siis kaikki tämähän on tapahtunut Euroopan valtioiden avustuksella. Kiitos. Sitten Catch the Eye-osassa on useita puheenvuoropyyntöjä ja yritämme käydä läpi ne kaikki ja aiomme tehdä sen, jos kaikki kunnioittavat minuutin puheaikaa. Ensiksi rouva Daati. Merci Madame la Présidente. Euh, euh, tout d'abord, euh, nous avons aivan äskettäin kuulimme, että Guantanamon keskusta ei vuonna 2010 suljetakaan, vaan kuitenkin ennen vuotta 2000 2013 ennen kuin Obaman virkakausi päättyy, mutta tietysti voimme olla iloisia siitä, että tämä asia on vireillä, koska tämä myöskin vastaa Euroopan tahtoa ja samanaikaisesti voidaan myöskään kritikoida Yhdysvaltoja vuosien ajan Guantanamosta ja samanaikaisesti sitten itse pyrkiä heitä auttamaan, olla auttamatta tässä ongelmassa. Äskettäin tapasin Amerikan oikeusministerin hän selvitti tätä asian laajuutta, mutta myöskin sitä, kuinka halukkaita he ovat saamaan Euroopan mailta tukea tämän keskuksen sulkemiseksi sillä tavalla, että sieltä otettaisiin vapautettuja vankeja Euroopan alueelle. Näin ollen koordinoidusti meidän täytyy auttaa amerikkalaisia tämän sivun kääntämisessä ja me olemme joka tapauksessa Euroopassa tämän asian kiistäneet vuosien ajan. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Navatola. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Miksi Euroopan unionin pitäisi kärsiä yhdysvaltalaisen politiikan seurauksista? Yhdysvaltain presidenttihän teki mitä hän vaalitaistelun aikana lupasi, mutta unioni liittyy tähän läheisesti. Terroristit ovat uhkailleet sekä Euroopan unionin että muitakin maita. Olemmeko jo unohtaneet iskut Lontoossa ja Madridissa ja muualla? Mutta asia koskettaa meitä kaikkia. Meidän tulisi tässä vaiheessa panostaa erityisesti ennaltaehkäisyyn. Ja meidän tulisi auttaa myöskin entisiä vankeja, jotta heitä, heidät voitaisiin integroida uudestaan yhteiskuntaan ja voisivat elää rauhallista elämää perheitensä kanssa. Ja seuraava puhe, olkaa hyvä. Kiitos. Halusin viitata erääseen asiaan, jonka Flot otti esiin. On hyvin tärkeää auttaa Obaman hallintoa. Näin olemme jo kauan pyytäneet. Ja tärkeää tässä on, että saamme tukea siinä, että voimme vastaanottaa näitä henkilöitä, joita Obaman hallitus meiltä pyytää vastaanottamaan. Mutta täytyy muistaa, että tämä vankila oli mukana myös Euroopan toimien takia. Eli tätä ei voi salata. Meidän täytyy auttaa Guantanamon tilanteessa, mutta meidän täytyy kantaa vastuumme eurooppalaisina. Pitkään olemme katsoneet muualle. Portugalin pääministeri esimerkiksi salli näiden lentojen laskeutuvan Portugaliin. Meidän täytyy muistaa, että meillä on tässä vastuumme. Mr. Papanik. Kiitoksia. Seuraavana kollega Papa Nikola. Kiitos puhemies. Olemme kaikki samaa mieltä ja aivan oikein näin pitääkin olla, että pitäisi tukea Yhdysvaltain päätöstä äh, tämän Guantanamon äh, pidätyskeskuksen sulkemiseksi ja että myöskin hyväksyisimme tänne EU-hun entisiä vankeja. Tässä on paljon vaakalaudalla Yhdysvalloissa, kun pyritään torjumaan terrorismia. Me tiedämme, että tällaisia virheitä ei varmastikaan tehdä enää uudestaan tulevaisuudessa, ja ainakaan Euroopan ei pitäisi olla mukana näissä virheissä. Parin kuukauden Äh, ajan. Tämä on ollut jäädyksessä, mutta kuitenkin esimerkiksi Romania, Puola ja Iso-Britannia ovat olleet tässä asiassa mukana. Sen takia emme voi lähteä tätä yhdeltä kädeltä pelkästään tuomitsemaan ja sanoa, että Guantanamo pitäisi sulkea ja hyväksyä toisaalta taas äh, sellaiset toimet, joita Euroopassa tämän ongelman luomiseksi tehtiin. Kiitoksia seurana kollega Semka. Paljon kiitoksia Haluaisin jatkaa siitä, mihin edellä, edellinen puhuja päätti puheenvuoronsa. Hän viittasi muun muassa Romanian tilanteeseen ja sanoisin, että ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että tällaisia vankiloita olisi olemassa. Sitten toinen huomioni. Me emme varmaankaan ole asiasta eri mieltä. Guantanamo pitäisi sulkea, mutta on selvästikin nähtävissä, että Guantanamon tapauksesta tulee hyvin hankala. Siitä ei noin vaan päästä eroon. Eli mitä meidän tulisi tehdä? Kysyisinkin, että onko tapahtunut mitään muutoksia tekniikoiden suhteen, muun muassa kuulustelumenetelmien suhteen. Vankeja ei annettu pitkään nukkua laisinkaan, kun heitä kuulusteltiin ja niin poispäin. Eli voidaanko olettaa, että tällaisista menettelyistä on luovuttu? Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Luovai. Eh, niin, äh, Huomaan, että kollegani ovat todella suuttuneita vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, joita Guantanamossa on terrorismivastaisen sodan nimissä tehty. Tämä suuttumus voidaan ottaa vakavasti vain, jos todella äh, useiden äh, minunkin puheitteni jälkeen todella lähdetään itse toimimaan. Guantanamos tapaisia tilanteita on ollut esimerkiksi Unkarissa, äh, 12 henkilöä poliittisesta oppositiosta Unkarissa ovat nyt tutkintavankeudessa ja heidän ihmisoikeuksiaan rikotaan jatkuvasti jo vuoden ajan näin on ollut, aivan niin kuin Guantanamossakin tapahtuu. Haluaisinkin äh, pyytää kollegoita nostamaan käden niiden, äh, niitä, jotka haluavat tämän asian todella ottaa vakavasti ja haluavat ryhtyä toimiin tämän tilanteen tutkimiseksi. Olkaa ystävälliset, nostakaa käden, käden jotka haluatte tukea tätä. I now turn to... Kiitoksia. Seuraavana ministeri saa mahdollisuuden vastata esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. <clears throat> señora presidenta arvoisa rouva puhemies. Haluaisin viitata kahteen konkreettiseen aiheeseen, jotka salafranca ja Scholz ottivat esiin. Ensinnäkin Jemenistä. Suhteet Jemeniin siihen liittyy se, että sieltä kotoisin on tiettyjä Guantanamon vankeja. Ja ulkoasiain ministereiden huippukokouksen päätöslauselmissa tähän viitattiin 25. tammikuuta ja on päätöslauselma, jossa kehotetaan Jemeniä tekemään poliittisia syviä uudistuksia, mutta mitään viittausta Guantanamoon tässä päätöslauselmassa ei ole. Ja kuten tiedätte, 27. päivää viime kuuta vietettiin aihetta käsittelevä konferenssi siellä puhuttiin alueellisen statuksen muuttamisesta. Kuuba ja Yhdysvallat ovat solmineet tätä koskevan sopimuksen. Tämä on kahden välinen Kuuban ja Yhdysvaltain kysymys. On kuitenkin yleinen konsensus siitä, että Guantanamon vankila rikkoo syvästi useita ihmisoikeuksia. Sitä ei voida sietää, emmekä halua, että sama toistuu uudelleen. Olemme kritisoineet tätä voimakkaasti EU:ssa ja meidän täytyy siksi tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen presidentin kanssa, joka on päättänyt, että Guantanamo täytyy sulkea. Ja samoin hän on päättänyt, että Yhdysvallat käy, käy läpi vankein hoitoon liittyvää lainsäädäntöään. Tämän vankilan sulkeminen on välttämätöntä juuri näiden ihmisoikeusloukkausten takia. Ja uskon, että se, että muissa maissa vaikka muuallakin rikottaisiin ihmisoikeuksia, ei estä sitä, että esitämme kritiikkiä tästä tilanteesta. Ja varmasti olette yhtä mieltä siitä, että Euroopassa ei ole mitään Guantanamon verrattavaa. EU ja Yhdysvallat ovat työstäneet tätä kysymystä hyvin syvällisesti ja esimerkiksi kesäkuun 15. päivä – EU ja Yhdysvallat sitoutuvat tekemään työtä terrorismin torjumiseksi ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. Ihmisoikeuksia rikotaan Guantanamon vankilassa. Mutta täytyy muistaa, että kun torjutaan terrorismia, täytyy kunnioittaa täysimääräisesti ihmisoikeuksia. Olemme täysin yhtä mieltä herra Koeljon kanssa kun, siinä, kun hän puhui siitä, että EU täytyisi tehdä yhteistyötä juuri tähän suuntaan. Tässä ei ole kuitenkaan kyse ainoastaan siitä, että tehdään päätös Yhdysvalloissa Guantanamon sulkemisesta. Tähän liittyy erilaisia ongelmia, jotka toin jo aikaisemmin esiin, vaan täytyy muistaa myös, että presidentti Obama todella nyt alkaa harjoittaa täysin uudenlaista politiikkaa. Hän kääntää sivua ei ainoastaan Guantanamon suhteen, vaan kaiken siihen liittyvien toimien suhteen. Ja tämä on täysin selvää, kun katsomme, minkälaisia päätöksiä presidentti Obama on tehnyt. Hän on esimerkiksi lopettanut CIAn luvattomat pidätykset, laittomat pidätykset, hän on osallistunut Punaisen ristin kansainväliseen konferenssiin. Yhdysvaltalaiset tutkimukset, e, tutkijat eivät voi käyttää esimerkiksi tutkimustilanteissa kidutusta, joten kaikki nämä toimet tarkoittavat sitä, että nyt lähdetään täysin uudelle tielle. Ja tärkeää on, että kaikissa toimissa pidetään kiinni kansainvälisestä oikeudesta. Meistä tämä on myönteinen kehityskulku. Yhdysvallat käyvät täysin uudella tavalla läpi lainsäädäntöä, jota liittyy terrorismin torjuntaan, kidutukseen ja tämän kaltaisiin asioihin. Yhdysvallat myös ovat sitoutuneet käymään uudella tavalla läpi turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tähän Obama tammikuussa 2009 viittasi. Meidän täytyy joka tapauksessa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, kuten Munis sanoi. Eurooppa on kritisoinut tätä vankilaa hyvin usein ja sen täytyy tehdä parasta mahdollista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Tähän liittyy kaksi rajoitusta. Ensinnäkin Yhdysvallat ovat suvereeni valtio, tämä on heidän omaa lainsäädäntöään, ja toiseksi EU päättää itse, hyväksyykö se ja haluaako se vastaanottaa Guantanamon vankeja. Mutta tärkeää on juuri yhteistyö ja sen toteuttaminen. Meidän täytyy tässä kunnioittaa turvallisuutta ja oikeuksia, joita kansalaisilla on. Ja tämä täytyy todella muistaa. Ja kuten Gomes sanoi, tarvitaan siis yhteistyötä Yhdysvaltojen ja EUn välillä, mutta myös EUn jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy tehdä keskenämme yhteistyötä, käydä vuoropuhelua ja vuoropuhelun liittyy osa, joka menee pidemmälle kuin pelkkä Guantanamo. Se tuotinkin täällä esiin useissa puheenvuoroissa, eli uhrien rooli. Tämä on asia, josta voimme keskustella Yhdysvaltojen kanssa – tähän liittyvät kaikki erilaisten terrorismin toimien uhrit. Meidän täytyy tehdä töitä tässä asiassa tulevaisuudessa, mutta toistan vielä, tarvitsemme todella syvällistä vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa tässä asiassa. Ja vielä lopuksi haluaisin todeta, että Euroopan unionilla on Guantanamoon hyvin selkeä kanta. Kannatamme Guantanamon sulkemista ja kantamme on hyvin selkeä, mitä tulee siihen, että kun taistellaan terrorismia vastaan, niin mitään ihmisoikeuksia ei saa loukata. Tarvitsemme yhteistyötä. Meidän täytyy tehdä yhdessä töitä Yhdysvaltojen kanssa. Mutta emme kuitenkaan voi kieltää sitä, että presidentti Obama harjoittaa nyt terrorismin vastaisessa taistelussa täysin uudenlaista politiikkaa, samoin mitä tulee kuulusteluihin ja muihin toimiin. Joten neuvosto todella edistää yhteistyön tekoa Yhdysvaltain kanssa, jotta Guantanamo voitaisiin lopullisesti sulkea. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana sitten komissaari, olkaa hyvä. Well, uh, <clears throat> want... Kiitoksia arvoisa rouva puheenjohtaja. Minä haluan toistaa vielä sen, että me uskomme, että Euroopan unionissa kaikkien intressien mukaista olisi Guantanamaan vai vankilan sulkeminen. Ja niin kuin aikaisemminkin jo totesin, niin komissio olettaa, että lähitulevaisuudessa yhdysvaltalaiset päättävät käytännön sulkemisprosessista ja mitä täällä on sanottu asian liittyen, niin korostaisin uudemman kerran, että Guantanamon suhteen vastuu on pääasiallisesti Yhdysvalloilla, mutta komissio on kuitenkin sitä mieltä, että Euroopan unionin tulisi tukea Yhdysvaltoja kaikin keinoin ratkaisua etsittäessä. Ja jotain tärkeää on jo tehty Obaman hallinnon puolelta, niin kuin ministerikin totesi, kun hän vastasi kollega Semkän kysymykseen. Lisäksi meidän tulisi todeta, että me olemme tyytyväisiä tähän muuttuneeseen tilanteeseen koskien kuulustuneiden menettelyjä. Ja sitten Sala Frankan kysymys 15 vankiin liittyen, joiden kohtalosta ei ole vielä päätetty. No, me uskomme, että Yhdysvaltain hallinto jatkaa näiden tapausten käsittelyä ja tulevat löytämään vastavalaisen ratkaisun kuin aikaisemminkin vastavalaisissa tapauksissa. Komissio ei ole kuitenkaan saanut työryhmän informaatiota tähän liittyen, joten emme voi kertoa asiasta enempää, mutta me uskomme ihan yleisesti, että me haluamme kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Ja lopuksi toteaisin, että me olemme valmiita tukemaan ratkaisun etsimistä koordinoidulta pohjalta – ja kiitämme jo tässä vaiheessa parlamentteja kaikista ponnistelusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Päätän keskustelun aiheesta tähän. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan, eli aiheena suulliset kysymykset, sitä sopimuspuolten konferenssin tärkeimmät tavoitteet. Ensin käännyn kysymyksen laatian